aiheesta ja tästä äänestetään huomenna 12.30. Seuraava istunto on kello 9-10.50, 10.50-12.20. Pöytäkirja ilmestyy parlamentin nettisivuille. Ja puhemies kiittää ystävällisesti Turkkia. Istunto on keskeytetty.